palvelujen suojaamiselle. Ja olen kovin jännittyneenä odotan että mitä komissio tästä asiasta sanoo. Kiitoksia kovasti, Rova Gebhardt. Tämä, tähän päättyy keskustelu ja äänestys on kello 12 huomenna. Seuraavana käsittelyjärjestyksessä on herra Leenen suositus tiiviimmäksi yhteistyöksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi. Esittelijä herra Leene saa neljä minuutin puheenvuoron. President. Herra puhemies, arvoisat naiset ja herrat, tässä on kyse jo toista kertaa tiiviimmästä yhteistyöstä. Mehän jo perheoikeuden kohdalla muutama kuukausi sitten päätimme vahvistetusta yhteistyöstä Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja nyt on näin määrä tehdä toisen kerran. Kyseessä on siis pelkkä menettelypäätös, joka tässä on kyseessä. Sanon sen näin erityisesti, koska me emme tällä hetkellä puhu sisällöllisesti näistä kysymyksistä. Se keskustelu seuraa vasta myöhempänä ajankohtana. Ehkä saan tähän aluksi huomauttaa panneeni suurella mielenkiinnolla merkille, että Unkari puheenjohtajamaa on tänään paikalla edustettuna. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta näin. Uskoakseni ääni niin Euroopan parlamentin historiassa ensimmäistä kertaa puheenjohtajamaa on edustettuna maanantai-iltana. Sekin osoittanee, miten tärkeä tämä asia on, josta on kyse. Vuodesta 2001 alkaen me olemme keskustelleet Eurooppa-patentista ehdotuksen pohjalta, jonka Euroopan komissio on tehnyt. Parlamentti on Palacio-mietinnössä hyvin konkreettisesti ehdottanut ratkaisuja ja siten ottanut kantaa – ensimmäisessä käsittelyssä. Neuvostelussa ei kuitenkaan saatu aikaan yhteisymmärrystä patentista kahden eri ongelman takia. Ensinnäkin oikeusistuimiin liittyvien ongelmien, mikä tuomioistuin olisi vastassa mistäkin kiistasta, mutta ennen kaikkea myös kieliongelmien vuoksi. Tuo tuomioistuin ongelma saadaan pian ratkaistua Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksellä maaliskuun alussa. Se antaa oman mietintönsä tai lausuntonsa siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Kielten osalta sen sijaan emme ole edenneet. Belgia joutui puheenjohtajamaana viime syksynä toteamaan, että kielikysymykseen ei saada lopullista ratkaisua aikaiseksi ainakaan. Yksimielisyysvaatimus ei täyty Lissabonin sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tämä kaikki on huomattavassa ristiriidassa sen periaatteen kanssa, että Euroopan unionissa on 23 virallista kieltä, jotka periaatteessa ovat tasa-arvoisia. Toisaalta patentti tulee huomattavan kalliiksi kaikkien käännösten myötä. Taustalla on aina se ongelma, että kun käännätetään kaikkiin kieliin, riippumatta näistä oikeudellisista riskeistä, joita eri jäsenvaltioissa saattaa syntyä. PK-yritykset eivät oikeastaan voi näihin patentteihin edes lähteä, koska käännättäminen muodostuu liian kalliiksi. Tällainen patentti monine eri kielineen on oikeastaan vain suurille yrityksille hyödyllinen, ei ollenkaan keskisuurillekaan. Tämä on asia, jonka on ehdottomasti muututtava. Vuodesta 2000 alkaen Euroopan parlamentti on kymmeniä kertoja päätöslauselmissaan vaatinut, että Eurooppa-patentissa edettäisiin vihdoinkin. Ajatellen Lissabonin prosessia, uutta 2020 prosessia yhtä lailla. Nyt minusta riittää. Belgia puheenjohtajamaana on pyytänyt komissiota tekemään konkreettisen ehdotuksen vahvistetun yhteistyön menettelystä. Komissio on tarttunut tähän aloitemahdollisuuteen. Neuvosto on virallisesti pyytänyt meiltä suostumusta. Oikeudellisten asioiden valiokunta on päättänyt 16 puolesta viisi vastaan äänin ja nyt meillä on 25 jäsenvaltiota tämän ehdotuksen taustalla tukena. Nyt on aika ottaa askel eteenpäin ja näin parlamentin puolelta antaa suostumus tälle menettelylle, jotta vihdoinkin tunnelin päässä näkyisi valoa. Ja vielä lopuksi. Meillä ei Euroopassa ole paljon voimavaroja. Se, mitä meillä on, on järkemme, luovuutemme tällä koko mantereella. Ja siksi mielestäni on äärimmäisen ratkaisevaa, että nämä luovalla järjellä saadut keksinnöt saadaan myös suojattua. Miten voimme suhteessa Kiinaan, Intiaan, moniin muihin kehittyviin suuriin kansakuntiin nähden vain sanoa, että teidän on suojeltava näitä teollisuus- ja, te- teollis- ja tekijänoikeuksia, vaikka me itse siihen Euroopassa kykenekään. Siksi me tarvitsemme varsinaisen loppukirin kohti Eurooppa-patentteja ja siksi minä vetoan teidän puolestanne, teihin, että voisitte tukea tässä kohtaa tätä menettelyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Jörgi neuvoston puolesta. Thank you very much, Mr. President, another birth stories. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Arvoisat jäsenet, minulla on ilo ja kunnia osallistua tähän päiväiseen keskusteluun. Niin kuin kollega Leene juuri kertoi, niin me korostamme tämän asian tärkeyttä olemalla täällä tänään läsnä. Ja haluaisin kiittää parlamenttia siitä rakentavasta lähestymistavalla, tavasta, millä se on pyrkinyt tukemaan neuvostoa yhtenäisen patenttilainsäädännön aikaansaamiseksi. Me haluaisimme kiittää myöskin Belgiaa tekemästään työstä puheenjohtajuuskauden aikana yhtenäisen patenttisuojan aikaansaamiseksi. Lisäksi haluaisin kertoa teille, että tänä aamuna neuvosto päätti suurella äänten enemmistöllä pyytää teiltä tehostetun yhteistyön lupaa 10. maaliskuuta kilpailukykyneuvosto tulee todennäköisesti tekemään hyväks puoltavan päätöksensä asian tiimoilta. Unkari peikautensa aikana korostaa tämän asian tärkeyttä juuri kilpailukyvyn näkökulmasta katsottuna ja tarkoituksena on tukea PK-yrityksiä, jotka toimivat EUn alueella. Meillä on yhteinen vastuumme. Meidän täytyy tukea PK-yrityksiä innovoinnissa, koska se just mikä on omiaan tukemaan sekä Euroopan laajuisesti että globaalilla tasolla pk-yritysten kilpailukykyä. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että meillä olisi Euroopan laajuinen patentti käytössä, mutta valitettavasti jo yli 30 vuoden ajan sitä on jouduttu odottamaan. Me emme voi jäädä lepäämään laakereillemme. Monet, monia miljoonia euroja käytetään vuosittain hallinnolliseen työhön ja käännöstyöhön, patenttilain patentin suojan aikaansaamiseksi ja varmistamiseksi kaikissa 27 eu jäsenvaltioissa Yhdysvalloissa patentti voidaan saada koko alueelle 1850 eurolla. EU-ssa tämä maksaa 20 000 euroa ja suoja on vain 13 jäsenvaltiossa voimassa. Tutkimusten mukaan eurooppalaiset yritykset kärsivät 700-800 miljoonan euroa vuodessa juuri tämän puuttuvan patenttilainsäädännön takia. Ja tästä syystä onkin selvää, että varoja voitaisiin käyttää tehokkaammin esimerkiksi teknologisen tutkimukseen ohjautuvana. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole riittävää suojaa ja tämä tarkoittaa sitä, että patenttihakijaan on taisteltava 27 eri lainsäädännön pohjalta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vain ainoastaan tietyillä Euroopan unionin alueilla todellista suojelua on tarjolla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se aiheuttaa ongelmia juuri tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta. Me olemme aina korostaneet sitä, että me tarvitsisimme todellista EU-patenttilainsäädäntöä, joka kattaisi kaikki 27 jäsenvaltiota. Me olemme todellakin pahoillamme siitä, että neuvottelut kielijärjestelmään liittyen ovat umpikujassa ja näyttää siltä, että me pääse konsensukseen aivan lähitulevaisuudessa. Lisäksi haluaisin korostaa, että Euroopan unionin päätöksentekijöiden olisi tehtävä mahdollisimman nopeasti päätöksiä tällä saralla. Innovation Union Scoreboardin mukaan on havaittavissa suuri ero Yhdysvaltojen ja Japanin ja toisaalta EUn välisessä innovointitehokkuudessa. Ja uudet valtiot, nousevat valtiot saavat unionia yhä nopeammin kiinni. Meidän täytyy siis panostaa innovointiin kaikkialla. Ja joka vuosi me teemme paljon työtä nykyisten järjestelmien pohjalta, vaikkakin ne ovat hyvinkin pirstaloituneita. Ja tästäpä syystä suurin osa jäsenvaltioista onkin sitä mieltä, että me tarvitsisimme tehostettua yhteistyötä yhtenäisen patenttilainsäädännön aikaan saamiseksi. Se on aina ratkaisumalli. 25 jäsenvaltiota ovat jo esittäneet oman pyytönsä voidakseen osallistua tähän tiivistettyyn yhteistyöhön. He ovat sitä mieltä, että näin voidaan saavuttaa lyhyelläkin aikavälillä hyviä tuloksia. Ja me tulemme PI-kautemme aikana tekemään kaikkemme, jotta tällä saralla päästäisiin nopeasti eteenpäin mutta toisaalta puheenjohtajan valtion on varmistettava, että esitetyt tavoitteet ja vastustukset ja epäilykset, jotka muun muassa Espanja ja Italia ovat esittäneet, myöskin huomioidaan. Ensinnäkin haluaisimme Espanjalle puhua. Me luotamme, että yhteistyön avulla, kun me luomme yhtenäisen patenttisuojajärjestelmän, otamme askeleen eteenpäin sellaisen tilanteeseen, jossa yhtenäinen patenttisuojajärjestelmä suojaa kaikkia jäsenvaltioita ja koko unionin aluetta. E ja nyt italaisille ystävillemme, joka tapauksessa minä halusin yhden asian todeta, ettei väärinymmärryksiä syntyisi yksikään yritys, yksikään yksilö, riippumatta heidän alkuperästään, jää ulkopuolelle näistä hyödyistä uudesta yhtenäisestä patentista. I thank you very much, Mr. President, for your patience, and I very much look forward to work with this. Oikein paljon kiitoksia, arvoisat kollegat, ja suurella tyytyväisyydellä panen merkille, että voisimme jatkaa tätä yhteistyötä jatkossakin. Kiitokset, Rova Kiri, ja seuraavaksi komissaari Panier. Kiitos herra puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, teille nyt esitetään, että hyväksytte tämän vahvistetun yhteistyön edustaa merkittävää askelta eteenpäin, että voidaan helpottaa yritysten elinkeinoelämää. Annetaan näin vihdoinkin yhtenäistä patenttisuojaa Euroopassa aivan uskomaton heikkous ollut, eikä edes oikein helposti hyväksyttävissä käällä ajatellen mantereemme kilpailukykyä maailmanlaajuisessa tiukassa kilpailussa, että emme ole pystyneet paremmin järkevämmällä tavalla suojelemaan keksintöjä tai luomuksia, varsinkin teollisuudessa. Tästä syystä jo kun olin kuulemisessa täällä viime vuoden tammikuussa ja sen jälkeenkin olen luvannut viedä tätä asiaa eteenpäin. Minä esitin tavallaan toiveenkin myös tämä komissiossa. Meillä on nyt esitys. Belgia puheenjohtajavaltio on ollut hyvin päättäväinen ja sen näkee tätä vielä on täydennetty ja kohennettu. Tehän tiedätte, että emme ihan yksimielisyyttä vielä saaneet, kuten toivoimme tässä aiheessa. Siksi syntyikin ajatus, että Lissabonin pohjalta voitaisiin harjoittaa tiiviimpää yhteistyötä. Komissio vastasi nopeasti tiivistämään yhteistyön toiveeseen, kuten puheenjohtaja Leene totesi. Noin 12 valtiota sellaisen esitti. Ja nyt, hyvät parlamentin jäsenet, on kaikki kaikkiaan 25 jäsenvaltiota tämän takana, 25 jotka ovat tehneet tiettäväksi, että he hyväksyvät tällaisen tiivimmän yhteistyön. Se, että Unkari on ollut päättäväinen Belgian lailla, siitä olemme kiitollisia. Jo maaliskuussa olemme tätä yhteistyötä käynnistäneet. Olen kiitollinen parlamentille, mutta varsinkin teille, herra Klaus Heiner Leene. Teidän valiokunta on ollut tässä veturina Oikeudellisten asioiden valiokunta on tätä työtä vienyt eteenpäin ja näin on päästy nopeasti myös päätökseen. Hyvät parlamentin jäsenet, me toivomme komissiossa, että tiiviimmässä yhteistyössä olisi vielä mahdollisimman enemmän, enemmän jäsenvaltioita. Minä esitäkin toivon, että kaikki jäsenvaltiot voisivat vihdoinkin tukea tätä esitystä. Toista vielä kerran. Poliittisesti tämä on kyllä hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa. Taloudellisesti on välttämätöntä kaikille yrityksille. Se edellyttää mahdollisimman laajaa tukea, mahdollisesti yksimielistä tukea, koska näin siitä koituisi mahdollisimman paljon hyötyä elinkeinoelämälle. Koska itse olen sisämarkkinoista vastaava komission jäsen, minä aion valvoa hyvin tarkkaan sitä, että tiiviimmän yhteistyön tiellä edetään sopimusten nojalla ja sisämarkkinasääntöjen mukaan. Hyvät edustajat, se merkitsee sitä, että Yhtenäinen patenttisuoja, kuten kuultiin jo Rova Jörin suulla sekä espanjaksi ja italiaksi, on käytössä kaikissa unionin yrityksissä, olipa niiden jäsenvaltio tai sijoitusmaa mikä tahansa. Mitään syrjintää ei harjoiteta. Tämän lisäksi yhtenäisestä patenttisuojasta koituu muutakin hyötyä, nimittäin kaikki yritykset, jotka innovoivat Euroopan unionissa, saavat sitä hyötyä – tässä on myös järkiperäistetty muun muassa toimenpiteitä ja käytänteitä, kuten myös käyttämiskuluja on leikattu. Me olemme laatineet jo vaikutusten arvioinnin ja olemme nyt tekemässä seikkaperäisempää selvitystä taloudellisista vaikutuksista. Lopuksi totesin, että komissio vain valittelee, että 27 keskeinen sopimusta on saatu aikaan, mutta me teemme kaikkemme, jotta hyvin nopeasti tiivimpi yhteistyö toteutuisi, ehkä jo maaliskuisessa ministerikokouksessa Ainakin voimme esittää asetusehdotuksen tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseksi. Me haluaisimme, että vihdoinkin saadaan nopeasti yrityksille tätä lisäarvoa. Kiitoksia huomiostanne jo etukäteen tuestannekin tälle esitykselle. Kiitokset komissionissa Barnier. Seuraavaksi sitten puolueryhmien edustajat. Ensinnäkin Baldassar EPPstä. Presidente, Grigio Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan erityisellä nopeudella ja päättäväisyydellä parlamentti on nyt toteuttamassa tiiviimpää yhteistyötä nimenomaan sisämarkkinoita varten. Tässä on perusteluna se, että kun me olemme niin paljon keskustelleet eurooppalaisesta patenttisuojasta jo vuosien ajan, ja on syytä nyt täsmentää, että tämä me olemme saaneet myös asetukseen muutoksia käännöstenien osalta viime vuonna jo tammikuussa ja neuvostokin viime vuonna huomioi sen, että yksimielisyyttä ei syntyisi ja että olisi vaikeaa edes yksimielisesti päätöstä tehdä ihan lähitulevaisuudessa. Siksi kun ajatellaan, miten nopeasti parlamentissa olemme tätä käsitelleet, niin minä toivon, että se on esimerkkinä myös jatkossa kun toistan, että tästä on aivan selvää hyötyä tulossa, koska lainsäädäntö on näin tehokasta ollut. Kuitenkin minun tarkoituksenani ei ole pelkästään oman maani etunäkökohtia puolustella, koska se nyt vastustaa toistaiseksi tiiviimpää yhteistyötä, koko olen, olen sitä mieltä, että patenttisuoja on niin tärkeä äh, elinkeinoelämän kehitykselle Euroopassa, mutta ottaisin kuitenkin esille muutamia kysymyksiä, joita minä pidän tärkeinä, kun ajatellaan parlamentin lainsäädäntötyötä, kun näitä patenttisäädöksiä käsitellään jatkossa. Ennen kaikkea on syytä olla tietoinen siitä, että jos haluamme tiivempää yhteistyötä, niin meidän pitäisi legitimoida systemaattisesti sisämarkkinoiden kehittämisessä välineitä, joilla olisi parempi arvo. Me olemme luomassa ennakkotapauksen, jota voitaisiin kyllä käyttää muillakin sisämarkkina-aloilla. Tämän lisäksi minä uskon, että parlamentti voi jatkossa, kun sitten tartumme muihin aiheisiin, myös kertoa kantansa tyhjentävästi ja riippumattomasti yksittäisiin esityksiin ja varsinkin, että siinä otettaisiin enemmän huomioon yritykset ja niinkään yksittäiset jäsenvaltioryhmät. Kiitokset Paldessaare ja sitten SD-puolueen nimissä Rapkai. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, perustelut, jotka esitteli antoi, ovat aivan oikeat. Siihen ei oikeastaan ole yhtään mitään lisättävää. Ja puolueryhmäni tukee siksi tiivistettyä yhteistyötä Kaikissa puolueryhmissä on poikkeavia mielipiteitä, se on ihan oikeutettua, nekin täytyy tuoda julki, mutta esittelijä neuvosto ja komission jäsen ovat sanoneet aivan oikein, että nyt on tullut korkea aika, enää ei saa hukata aikaa. Nimittäin, kuten jotkut sanovat, niin ikään kuin tänään hajotettaisiin tätä pakettia enemmänkin ei se niin ole. Vastahan tässä keskusteltiin kielikysymyksestä, kun komissio esitti viimeisen ehdotuksensa viime vuoden itse asiassa kielikysymyksistä on keskusteltu jo vaikka kuinka pitkään. Tämä ei ole mitään uutta. Ja nyt kun sitten katsotaan, miten viime kuukausina on esitelty erilaisia malleja, niin voin sanoa, että eiköhän tämä ole nyt loppuun käsitelty ja nyt täytyy todella ryhtyä toimiin. No sitten toinen argumentti, jota täällä käytetään, on se, että tämä jotenkin hajottaisi sisämarkkinoita. No eihän mitään tällaista patenttialan sisämarkkinaa ole, joten mitä sitten sinne rikottaisiin? Jo pitkään olemme tienneet, että sisämarkkinoilla tarvitaan yhtenäistä patenttisuojaa, joten eiväthän sisämarkkinat siitä nyt rikki mene. Jos sitten tilanne jää ennalleen, niin silloin joka tapauksessa varmaan tässä nyt edetään. No sitten täällä vielä argumentoidaan, että parlamentti tuellaan tiivistäisi myöskin oikeiston yhteistyötä. No tämähän perustuu nyt myöskin sitten Lissabonin sopimukseen ja viittaan myöskin työjärjestykseemme. Me emme menetä nyt tässä mitenkään oikeuksiamme, vaan me olemme antamassa lupaa tiivistetylle yhteistyölle. Meillä kaikilla on oikeutemme konsultointi kieliasioissa, yhteispäätösmenettely patenttiasetuksen yhteydessä ja myöskin ää, äh, joissain muissa asioissa, mutta joka tapauksessa tuomme siis tätä. Kiitokset kollega Rapkai ja sitten kahden minuutin ajan kollega Wikström Aldis. Thank you, Mr. Speaker. Kiitos herra puhemies. Minä haluaisin ensinnäkin sitä kiitokseni herra Leenelle erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt tämän kysymyksen parissa. Myös kiitokset komission jäsen Barnielle, joka tehokkaasti ja menestyksekkäästi on tätä asiaa vienyt eteenpäin. Kuten me olemme tästä keskustelleet jo vuosien ajan. Ja nyt on selvää, että neuvosto ei vieläkään ole aikaan saanut yksimielisyyttä jota perussopimus edellyttää päätöksen tekemiseksi. Siksi moni jäsenvaltio on halunnutkin, että voitaisiin harjoittaa tiiviimpää yhteistyötä tällä saralla. Haluaisin vielä tähdentää, että avoin yhteistyö, jossa kaikki jäsenvaltiot voisivat olla mukana, olisi toivottavaa. Totta kai meidän täytyy nyt ottaa tähän kantaa, nimittäin siitä pitäisikö meidän antaa hyväksyntämme neuvoston pyynnölle harjoittaa tiivimpää yhteistyötä vai emmekö anna. Minun ja alleryhmän ajatuksena on, että Euroopan parlamentin pitäisi tukea tätä toivetta esittelijän herra Leenen suosituksen mukaisesti. Että saataisiin keksinnölle suojaa tai tieteelliselle keksinnölle suojaa on äärimmäisen tärkeää, että voitaisiin saada enemmän innovaatioita ja muuttaa ne hyödyllisiksi tuotteiksi, koska se luo kasvua ja työpaikkoja. Tänään päivän tilanteessa on hyvin vaikea, että yksittäinen keksijä pienessä yrityksessä saisi patenttisuojaa koko Euroopassa. Se on aivan liian kallista ja monimutkaista, kuten on kuultu. Amerikkalainen patentti maksaa noin 1800 euroa, kun Euroopassa patentti maksaa yli 20 000 euroa, eli 11 kertaa enemmän. Eihän se ole järkevää. Monikansalliset yritykset, joilla on valtavasti varoja ja juridista asiantuntemusta kyllä pärjäävät, olipa minkälainen järjestelmä tahansa käytössä, mutta meidän täytyy miettiä yksittäisiä innovaattoreita, jotka maksavat nyt tämän järjestelmän kalleudesta hinnan. He eivät saa suojaa keksinnöilleen, vaikka sieltä voi syntyä uusia merkittäviä työnantajia. Sitä me tarvitsemme nyt Euroopan unionissa. Nyt on tullut korkea aikaa toimia. Me emme saa nyt tuhlata aikaa. Kiitos. Kiitokset kollega Wikström ja kahden minuutin ajan vihreiden puolueryhmän puolesta Lichtenberg. Ja herzlichen Dank, Kolleginnen. Paljon kiitoksia arvoisat kollegat. Eurooppalainen patentti voisi tuoda tietyllä alueella mukanaan tullessaan taloudelle ja tieteelle parannusta, mutta ehkä tässä vähän liikojakin odotellaan. Odotukset ovat ehkä liialliset. Kyllä meidän pitäisi kuitenkin pysyä suht realistisena. Tässä yhteydessä vastustan tiivistettyä yhteistyötä. Aivan hiljattain puhuimme avioerokysymyksistä ja tehdyn päätöksen jälkeen tiivistettyyn yhteistyöhön liittyvä uusi aihe on pöydällä. Jos tämä hyväksyntä menee läpi, niin tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa toimitaan yhä enenevässä määrin tiivistetyn yhteistyön kautta, koska yhteisymmärryksen löytäminen neuvostossa käy liian hankalaksi. Ja arvoisat naiset ja herrat, konventissa Meillä oli aivan jotain muuta mielessä silloin, kuin keskustelimme tiivistetystä yhteistyöstä. Hyvä hallintotapa, sehän mainitaan joka käänteessä. Se pitää sisällään myöskin tällaisen kattavan ja selkeän lähestymistavan. Ja se onnistuu monilla eri tavoilla, mitä erinäisimmillä alueilla, mutta ei juuri tiivistetyn yhteistyön kautta. Minun mielestäni tämä on suuri ongelma, jos katsotaan mitä tuleman pitää, jos jatkossa vain sovellamme tätä tiivistettyä yhteistyötä, johon osallistuvat tietyt maaryhmittymät. No ainahan voidaan sanoa, että kaikki voivat osallistua tähän, mutta mitkä ovat ne ehdot? Se on toinen kysymys. Olisi voinut luulla, että tällä kertaa asiat etenevät toisin kuin aikaisimpina vuosina, eli että oltaisiin päästy parempiin tuloksiin, jos oltaisiin vain jaksettu neuvotella pidempään. Tiivistetty yhteistyö patenttilainsäädäntöön puolella on mielestäni väärä lähestymistapa ja tästäpä syystä en tule hyväksymään tätäkään ratkaisumallia. Kiitoksia. Kiitokset kollega Lichtenberger ja sitten minuutin ajan ECR-ryhmän puolesta Ziobro. Dziękuję bardzo. Od kilku lat w Europie trwa dyskusja nad wprowadzeniem jednolitego... Kiitoksia. Jo muutaman vuoden ajan olemme keskustelleet yhtenäisen patenttisuojan tarjoamisesta. Elinkeinoelämällä on ajateltu, että jos se tulisi käyttöön, voitaisiin leikata patenttikustannuksia Euroopan unionin alueella. Tämä olisi erityisen tärkeää, varsinkin pk-yrityksille. Me olemme saaneet komissioltakin samansuuntaisia suosituksia. Olisi syytä kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota joihinkin kiistanalaisiin kysymyksiin. Täällä on jo mainittukin tässä keskustelussa käännösongelmat. Siis se, että Euroopan patenttivirasto kääntäisi tekstit, mutta vain kolmella kielellä. Ja olisi hyvä miettiä, miksi nimenomaan nuo kolme kieltä eikä muita kieliä. Siinä ehkä tulee kilpailuetua nimenomaan etenkielten käyttäjillä. Se on ehkä miettimisen varmoinen asia. Kiitokset kollega Ziobro ja sitten minuutin ajan EFD-puolueen puolesta kollega Patton. Um, Paljon kiitoksia herra puhemies. Komissio on yrittänyt jo saada aikaiseksi patenttilainsäädäntöä Euroopan tasolla, mutta neuvosto ei sitä hyväksynyt pyrkiessä löytämään yksimielistä kantaa. Komissio vain pyrkii väkisin ajamaan tätä asiaa. Minun mielestäni nämä ovat tarpeettomia ehdotuksia. Se johtaa vaan uusiin uuteen työtaakkaan ja kasvaviin kustannuksiin yrityspuolella. Kenestä tällä on hyötyä? No, 12 jäsenvaltiota tätä ajavat, mutta UK ei, mutta meidän täytyy muistaa, ketkä tätä ovat käytännössä ajamassa. Me tiedämme, että Monissa muissakin EU-projekteissa asia on ollut vastaavanlainen. Jos konservatiivipuolue olisi joskus tarkastellut tätä asiaa hiukan tarkemmin, niin se olisi huomannut, että tästä ei olisi tästä järjestelmästä ei tulisi olemaan kovinkaan paljon hyötyä, vaan olisi mahdollisuus säästää ja esimerkiksi leikata juuri sitä kansallista le- alennusta. No niin, sitten kallot kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. E, jo aikojen alusta ihmiskunta on miettinyt elämää ja kuolemaa, ja ymmärrän varsin hyvin tämän. Sitten 70-luvun Euroopan unioni ei vieläkään ole päässyt eroon näistä yhteisen patentin vaikeuksista, niin se on suorastaan epätoivoa aiheuttavaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, itsepäisyydestä ja kovasta työstä, jota Leenu on osoittanut, ja kiittää myös, että hän on osoittanut huomiota italialaisille ja espanjalaisille kollegoille. Minäkin olen kuunnellut heidän argumenttejaan ja ymmärrän ne varsin hyvin. Paitsi, että tänä päivänä ei enää ole kyse pelkästään kielestä. Komission tekemä ehdotus ensimmäiseltä heinäkuuta viime vuonna perustuu Euroopan patenttiviraston kielijärjestelmään ja se on osoittautunut tehokkaaksi. Mutta kerran vielä tämä kielikeskustelu ei nyt kuulu tähän. Nyt on kyse siitä, että 25 jäsenvaltiota, jotka näin haluavat, saada aikaa tiiviimpää yhteistyötä. Nyt meidän täytyy vastata elinkeinoelämälle – jotka maksavat patentistaan amerikkalaisia 11 kertaa enemmän. Nyt on kyse sen osoittamisesta, että Euroopan parlamentti on se jo kypsynyt sen verran, ettei näihin pikkukisoihin lähde. Me joudumme tekemään paljon keskusteluja muistakin asioista, mutta emme nyt saa enää polkia paikoillamme. Meidän täytyy antaa vihdoinkin tukeemme herra Leinen suositukselle, tässä pitkässä, pitkässä marssissa kohti Euroopan unionin patenttia. Kiitos. Vielen Dank, Kiitokset kollega Kallo ja sen jälkeen Rova Flasikova Penova, hän ei olekaan paikalla. No sitten kollega Kotsusnik minuutin ajan. Pane předsedající, dámy, dámy a pánové, pane komisaři. Herra puhemies, arvoisat kollegat, hyvä komissaari. Unionin tai Yhdysvaltojen tilaa puheessa Obama korosti innovaation merkitystä ja on hienoa, että tarkoituksena on todellakin viestittää, että Euroopan unioninkin kannalta talous voi kehittyä parhaiten innovointia vaalimalla ja innovointi menestyy nopeasti juuri yhteisen patentilainsäädännön kautta, koska sitä kautta EUn yritysten kilpailukyky paranee. Minun mielestäni on hyvä, että tämä tärkeä väline etenisi, mutta valitettavasti toissijaiset kysymykset, kuten kielikysymykset, muutamien jäsenvaltioiden mielestä ovat sitten keskeisin asia, ja tämä hidastaa tätä koko prosessia, mutta meidän ei pitäisi tätä kuitenkaan jättää kokonaan huomiota. Kiitoksia. Kollega Lopesis Turismait. Kiitokset puhemies. Euroopan unioni perustuu tasa-arvoon, solidaarisuuteen ja kaikkien kielten kunnioitukseen. Me kaikki jaamme nämä periaatteet. Espanjalaiset tukevat yhteisöpatenttia ja haluan kiittää Leneä tästä mietinnöstä. Tässä tosiaan olen samoilla linjoilla. Ja tuemme kaikkea, mitä liittyy sisämarkkinoihin. Mutta kun tämä on näin tärkeä asia, niin tässä on nyt lähdetty tiivistetyn yhteistyön tielle, ja sen pitäisi olla kaikkein viimeinen mahdollisuus. Meidän mielestämme tiivistetty yhteistyö, josta huomenna äänestämme, niin se vastaa vastustaa. Se on esimerkiksi artiklan 118 vastainen. Tämä on asia, josta minun hallitukseni on huolissaan. Tätä ei voi käyttää menetelmänä, jolla edistetään monen nopeuden Eurooppaa. Tämä johtaisi erilaisiin vaikeuksiin. Jos komission ja neuvosto kuitenkin pysyvät tällä tiivistetyn yhteistyön tiellä, niin me kaikki häviämme. Slow down a bit. Voisitko hiukkasen hitaammin? El español es habla... Espanjaa puhutaan kahdeksassa miljoonassa maassa ja todellakin niistä puhuu niin monta ihmistä ja tämä on erittäin tärkeä kieli. No mitä kriteerejä tässä sitten on ollut? 1850 käytetään tässä euroa rahaa ja sitten käännetään kahdelle kielelle ja tämä on todellakin sellainen kriteeri, Eh, joka pitää pitää mielessä. Eihän Espanja ole vastustanut alun perinkään tätä patenttia. Tämä on vain poliittinen kriteeri, joka täytyy pitää mielessä. Ei lähdetä mihinkään byrokraattisille taakka teille, jotka vaikuttavat sitten erittäin moniin ihmisiin, esimerkiksi Espanjassa. Tämä on todellakin kaikkien periaatteiden vastaista, jos ihmiset eivät voi ilmaista itseään omalla kielellään. Lisäksi tässä rikotaan sisämarkkinoita ja tosiaankin tässä jotkut ovat niin jäniksen selässä, että kohta olemme tuomioistuimen edessä. minä olen nyt tästä asiasta varoittanut. Tämä tilanne voidaan kuitenkin parantaa, sitä voidaan korjata ja Espanja on todellakin ollut tässä aivan oikealla linjalla. Kiitokset Lopez Isturiz White ja sitten kollega Berlinguer ajan. Non è più ei enää voida sietää, puhemies, sitä, että meillä on eurooppalaista patenttia. Euroopan yritykset kärsivät siitä, että ei ole patenttia. Jopa kymmenen kertaa enemmän joutuvat maksamaan patentista verrattuna japanilaisiin amerikkalaisiin kilpailijoihin, jos ajatellaan teollisuus- tekijänoikeuksia, järjestelmä on pirstaloitunut, tulee viivästyksiä. Tässä halutaan nyt tiivimpää yhteistyötä omalla kielijärjestelmänä sen lisäksi. Mutta tässä on uutuutena se, että 25-27 on mukana. Se muuttaa poliittista puitetta. Olisiko mahdollista saada aikamyöteistä tulosta niin, että arvioitaisiin myös tämän puhujan kieliä. Meidän täytyy laajemmin pystyä kunnioittamaan kaikkia. Me haluaisimme, että Italiaakin arvioitaisiin ja arvostettaisiin, koska kyse on myös meidänkin varoistamme. Ja meidän täytyy saada aikaan joka tapauksessa eurooppalainen patentti. Kiitokset kollega Perlinguer ja sitten minuutin ajan kollega Masi Pidalgo. No nos engañemos. Emme saa pettää itseämme. Tämä menettely on vain sitä varten, jotta ranska ja saksa kielinä menisivät Espanjan edelle. edelle. Nämä eivät ole edes eurooppalaisia kieliä, mm, tai Espanja ei puhuta vain Euroopassa, vaan myöskin 700 miljoonaa muuta ihmistä puhuu tätä. Tämä on todella tärkeä kieli ja aivan oikein kuten on sanottu myöskin Italiasta. Italia ja Espanja tunnustettiin jo myöskin äh, hyödyllisyysmalli kieliksi. Ja monet eh, tekni, tekniset yritykset käyttävät IBM, Nokia, Philips, Siemens esimerkiksi käyttävät Espanjaa ja eh, kuitenkin tässä pyritään nyt blokkaamaan jollain tavoin tämä kielten käyttö. Me emme oikein tiedä, mikä tulee olemaan tuomio ja miten oikeusmenettelyt sujuvat. Tiivistetty yhteistyö edellyttää nyt rauhallista tutkimista, ei saa olla kiireinen. Ja tänään aamulla koulutusministerit keskustelivat neuvostossa myös tästä asiasta. Kiitokset Masi Pidalgo ja kollega Möltse minuutin ajan. Puolentoista minuutin ajan. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Monikielisyys kuvastaa yhteiskunnan kulttuurillista näkökulmaa. Se on tärkeä asia, mutta kun katsotaan EU-patenttiin liittyvää kielikiistaa, niin se on kestänyt jo yli 30 vuoden ajan. 30 vuotta! Tänä aikana EUn yritykset ovat joutuneet maksamaan suuria käännöskustannuksia ja kärsineet jossain määrin myöskin maailmanmarkkinoilla kilpailuasemansa heikkenemisestä. Kun katsotaan patentteja, niin niitä on vaikea numerisoida, mutta niitä käytetään, kun yritetään saada luottoa pankista ja myöskin luottoluokitukseen liittyen sillä on korkea merkitys. Mitä tulee tiivistettyyn yhteistyöhön, työhön, niin tämä uusi EU-lainsäädäntö, jonka mukaisesti käännettäisiin patenttitekstit vain ainoastaan Saksaan, Englantiin ja Ranskaan, niin se on kyllä byrokraattinen helpotus. Mutta meidän täytyy muistaa, että tietyillä aloilla tietyt kielet ovat universaalisia. Mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että kun Saksaa, Englantia ja Ranskaa käytetään, niin minä uskon, että suurin osa kansalaisista tavoitetaan näillä kielillä. Ja on hienoa, että myöskin saksan kielen asema vahvistuu, koska vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen mukaisesti niin Saksa on EUn sisällä käytetyistä kielistä kaikista suurin. Kiitoksia. Kiitokset kollega Möltse. Nyt sitten Catch the Eye-menettely. Carvalho. Kiitoksia herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Eurooppalaisen patenttisuojan luominen edistää teknistä innovointia Euroopassa. Tämä on elintärkeä asia. Kuitenkin minulla on omat varaumani kielijärjestelmään, joka tässä on valittu. Minun mielestäni paras ratkaisu olisi käyttää vain englantia. Mutta tässä järjestelmässä mukana muitakin kieliä, minä miksei sitä myös Portugalia. Kilpailu on nyt maailmanlaajuista ja englannin ja espanjan jälkeen Portugali on länsimäistä kielistä yleisin. Vielen Dank. Kiitokset kollega Carvalho ja kollega Herzog seuraavaksi. Thank you, Chairman. Knowledge creation within the Paljon kiitoksia. Tiedon lisääminen Euroopan unionin sisällä on erittäin tärkeä, mikäli haluamme saavuttaa tuloksia, mutta On valitettavaa, että Belgia PJ-kautensa aikana ei saanut patenttidirektiiviä valmiiksi suunnitelmien mukaisesti, mutta toivottavasti Unkarin aikana tilanne paranee tulevien kuukausien aikana, jotta päästään eteenpäin eli tiivistettyyn yhteistyöhön. Aikaa ei voida uudistaa. Menetetty aika on menetettyä aikaa ja me emme voi jäädä paikoillemme. Meidän täytyy pyrkiä laajentamaan toimintaamme ja tästä syystä on erittäin tärkeää Euroopan unionin kannalta, että patenttilainsäädäntöä voidaan soveltaa tiivistetyn yhteistyön kautta tai yhteisen direktiivin kautta. Toivotan kaikille onnea ja menestystä ne, jotka tekevät tämän asian puolesta töitä me tulisimme todennäköisesti menettämään asemamme kielenä tässä projektissa, mutta kuitenkin tästä järjestelmästä hyötyisivät kaikki. Kiitoksia. Kiitokset kollega Herzog, sitten seuraava puhuja. voorzitter. Eh, Kiitoksia herra puhemies. Komissaari Barnier, haluaisin kiittää kiittää teitä tästä rohkeasta lähestymistavasta ja jo kuulemisen aikana lupasitte, että tällä kaudella aiotte puuttua tähän kysymykseen ja kiitokset siitä teille. Ja kiitokset kollega Leenellekin siitä, että hän on tehnyt hartiavoimin työtä tämän anassian puolesta. Meidän tulisi päästä tiivistettyyn yhteistyöhön. Se on ensimmäinen vaihe tässä projektissa, mutta on valitettavaa, että tässä nyt erotellaan kaksi asiaa toisistaan. Eli kieli ja identiteetti ja kulttuuri ja käytännön toiminta, sillä käytännössä tämä esitetty lähestymistapa tarkoittaa sitä, että me vain toimimme kuten viimeisten 30 vuoden aikana on jo toimittu. On valitettavaa, että nyt tässä tämä keskustelu kärjistyy tähän kielikysymykseen ja todellakin toivon, niin kuin parlamenttikin on vaatinut, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät nyt vielä osallistu järjestelmään, jossain vaiheessa liittyisivät tähän projektiin ja että päästäisiin vihdoinkin todelliseen eurooppalaiseen patenttiin. Kiitoksia. Kiitokset kollega Manders ja kollega Haapa seuraavaksi. Uh, Mr. President. Herra puhemies, kun aikana tulin 99 parlamenttiin, yhtenäinen patenttisuoja oli esityslistalla tein yhteistyötä Leenen kanssa Palatsion mietinnössä. Minä olen tyytyväinen, että nyt vihdoinkin saadaan aikaan edistystä vakavassa mielessä. Emme voi aliarvioida tämän esityksen merkitystä ajatellen Euroopan kilpailukykyä. Me keskustelemme paraikaa mielikuvituksellisista hankkeista ja innovoinnista Euroopan unionissa. Tämä manner, Euroopan unioni, joutuu olemaan innovatiivisia. Meidän tarvitsee enemmän keksintöjä ja täytyy myös hyödyntää niitä enemmän. Se on aivan välttämätöntä, että meillä on kilpailukykyinen patenttijärjestelmä. Mielestäni tiiviimpi yhteistyö on mielikuvituksellinen tapa viedä keskustelua eteenpäin. Minä toivon, että espanjalaiset etelän kollegat tulevat mukaan. Mutta me emme voi. Eikä, mikä saa odottaa enää. koska muuten... Kiitokset kollega Haber ja paran, paran, parankaa pian. Sitten kollega Ferrer. Obrigado, senhor presidente. Este processo é revelador. Kiitoksia, herra puhemies. Tämä tilanne on suht selkeä. Euroopan suuret valtiot pyrkivät väkisin ajamaan omia intressejään läpi näiden päivittäisten kiistojen kautta ja yrittävät kiertää tiivistetyn yhteistyön kautta Lissabonin sopimuksen hengen. Me kerroimme ja varoitimme jo ennen Lissabonia tästä tiivistetyn yhteistyön ongelmasta. Nyt tarkoituksena on antaa Englannille, Saksalle ja Ranskalle suosituimuusasema, mutta Portugali kielenä kolmanneksi laiten käytetty kieli maailmassa jäisi toissijaiseen asemaan. Ja se tarkoittaisi sitä, että tiede ja teknologia saralla näitä kieliä myöskin vähäteltäisiin jatkossa. Eli näin vaikutetaan myöskin Euroopan unionin monikielisyyden periaatteeseen, joten minä uskon, että tämä taistelu tulee jatkossakin jatkumaan. Kiitoksia. Kiitokset. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, kolegyne, Kiitos. Herra puhemies, sitten vuoden 2000 olemme pyrkineet saamaan parempaa yhteistyötä patenttisuojan kohdalla viime neuvottelukierroksella huomattiin, että joillakin se vaatii olla vakavia varaumia, varsinkin käännösjärjestelmään. Ja nyt ollaan päädytty patenttiviraston kirjärjestelmään. Neuvosto ei voikaan hyväksyä yksimielistä päätöstä, joka edellyttää jota edellytetään jatkotoimien takaamiseksi. Siksi olemme saaneet loogisen reaktion niiltä mailta, jotka haluavat yhteistyötä viedä eteenpäin työllisissä tekijänoikeuksissa. SEUT pohjalta nämä maat haluavat luoda tiiviimpää yhteistyötä ja luoda myös näin yhtenäisen patenttisuojaan. Minä olen vakuutunut, että parlamentti ei pane kapuloita rattaisiin, jotta voidaan tiiviimpää yhteistyötä luoda näiden maiden kesken. Kiitokset kollega Paska ja seuraavaksi kollega Schwab. Kiitokset puhemies. Täällä on sanottu jo monia hyviä argumentteja ja minä haluaisin palata niin. Ensinnäkin kollega Leenen vetoomusta tulee tukea ja myöskin Barnierin ehdotus tulee hyväksyä. Belgian puheenjohtajakaudella tehtiin erittäin hyvää työtä kuten monilla aloilla. Tässä on kyse nyt ö, menettelypäätöksestä. Tässä ei ole kyse nyt siitä, mitä kieliä Euroopassa puhutaan eniten ja mikä kieli nyt on kaikkein kaunein, vaan kyse on tässä menettelytavasta. Ja tämä menettelyä koskeva päätös mainittiin täällä. Meidän täytyy totta kai tarkastella sitä huolellisesti, mutta ei tässä ole tarkoitus luoda tällaista pientä kieliryhmää, vaan 25 jäsenvaltiota 27 on nyt tämän taossa takana ja siksi tämä tiivistetty yhteistyö olisi ihan perusteltua ja mielestäni parlamentti voi tätä tukea. Kiitos. Kiitokset sitten kollega Kierki. Koledzy, patent europejski ma pomóc innowacyjności. A dlaczego... Kiitoksia, herra puhemies. Eurooppalaisen patentin tarkoituksena on vahvistaa innovointia ja EU hyötyy innovoinnista. Meidän pitäisi vain etsiä sitä parasta mahdollista patentin myötyä, muotoa. On olemassa pitkiä ja lyhyitä, mutta pidempien ei välttämättä pidä olla parempia kuin lyhyiden patenttien. e patent europejski. dziękuję. pane kollega ja sitten kollega dlouhodobě podporuji jednotný evropský patent, protože zvýší atraktivitu. Minä olen tukenut jo pitkään eurooppalaista patenttia. Näin innovaatiot ovat houkuttelevampia ja yritykset voivat hyödyntää taitotietoa myös käytännössä paremmin. Toivottavasti näin voidaan välttyä myös vääräriltä tuottajalta. Tämä on kuitenkin valtava haaste. Valitettavasti kymmenen vuoden jälkeen neuvosto päätyi vain tiivimpään yhteistyöhön. Olen erittäin iloinen, että Tsekin, Tsekin tasavalta on uudelleen miettinyt kantaansa. Tiedän, että tämä on arkaluontoinen asia, kun niin tiivimmästä yhteistyöstä puhutaan, varsinkin kun on kyse kielestä. Tämä kuuluu enemmänkin isommille jäsenvaltioille, mutta mielestäni tästä on kuitenkin hyötyä kaikille keksijöille Euroopan unionissa. Se on tärkeää, että patentti on mahdollisimman edullinen, kuten se on Yhdysvalloissa. Toivottavasti neuvosto yksinkertaistaa tätä vielä enemmän. Tärkeää on myös, että meillä on omaa tuomioistuinta varten. Kiitokset ja sitten viimeisenä kollegansi panie przewodniczący! szanowni państwo! wiele już dzisiaj Paljon kiitoksia herra puhemies. Paljon on jo sanottu muun muassa se, että Eurooppa ja yrityksemme tarvitsevat patenttia. Olen kollegoitteni kanssa samaa mieltä siitä. Ilman patenttiratkaisua yritysten on vaikeampi taistella näillä dynaamisilla ja innovoivilla maailmanmarkkinoilla. Mutta emme saa unohtaa sitä, että tiivistetty yhteistyö patenttialalla ei ole paras mahdollinen ratkaisumalli, kun ajatellaan sisämarkkinoita. Me tarvitsemme vahvoja sisämarkkinoita ja tästäpä syystä olisikin tärkeää, että raja-aitoja poistettaisiin. Niitä ei tulisi rakentaa, joten vetoan kaikkiin jäsenvaltioihin, jotka osallistuvat tähän projektiin. Yrittäkää löytää sellaisia ratkaisumalleja, joista hyötyvät kaikki. Kielijärjestelmä ei saa sorsia sellaisia osapuolia, jotka eivät ymmärrä englantia, saksaa tai ranskaa, joten ehkäpä yhden kielen järjestelmä olisi harkinnan arvoinen kysymys. Kiitokset. Siinä oli viimeinen puhuja ja sen jälkeen komission jäsen Barnier. Kiitos herra puhemies. Rouva Hanslik, otan kiinni tästä viimeisestä viestistänne ja muistuttaisin teille näistä menettelystä ja asian ytimestä, jonka puolesta olemme paljon tehneet työtä, kuten totesin jo Belgian puheenjohtajakaudella ja nyt myös muutaman viikon ajan Unkarin puheenjohtajakaudella. Jos bulgarialainen, sloveeni, portugalainen yritys esittää patenttihakemuksen omalla kielellään, hän, se voi näin tehdä tälläkin esityksellä. Käännöskulut korvattaisiin. Jos tulee kiistaa, yritys saa manuaalisen käännöksen omalla kielellään. Ennen kuin hän on saanut tämän käännöksen, jos ei noudata patenttia, koska ei sitä ymmärrä liittävän hyvin, niin tässä ö, uskotaan hyvään uskoon, eikä hän joudu mitään korvauksia maksamaan tai korkoja. Haluaisin muistuttaa tästä, että tämä nyt meni sitten perille, mistä on kyse tai mitä tulen esittämään. Minä olen esittänyt, että yritys, joka haluaa hakea patenttia, myös omalla kielellä voi näin tehdä. Oikeudellinen suoja taataan yhdellä kolmesta kielestä tavallaan sitten kun eurooppalainen patentti alkaa, eli Münchenin yleissopimuksen pohjalta, en minä sitä ole keksinyt, se on ollut olemassa jo pitkään, siellä on kolme kieltä, yhtä kieltä käytettäisiin, saksaa, ranskaa tai englantia, jotta saa oikeussuojaa koko Euroopan unionin alueella ja automaattisesti. Melkein puheenjohtokaudella sinne tuli myös lisäehdotus, vasta siitä keskustellaan varmastikin, että paitsi että siellä on oikeussuojan takia kolme kieltä, niin voidaan käyttää kahta muutakin kieltä manuaalisella käännöksellä, jolla on oikeudellista arvoa, mutta kuitenkin arvo sikäli, että sitä voidaan käyttää viestimiseen siitä, mitä patentissa on. Englanti esimerkiksi voisi tulla kyseeseen, jos sitä haluaa käyttää, tai Portugali, tai Latvia, tai Hollanti. Ja nämäkin käännöskulut korvattaisiin. Siis yksi kieli oikeussuojaa varten ja sitten vien pari muuta kieltä viestintää varten. Sanoisin vielä, että tässä ei millään tavalla syrjitä yhtäkään yritystä Euroopan unionissa. Myös ne yritykset, jotka ovat sijoittautuneet sellaisessa jäsenvaltiossa, joka oli mukana tiiviimmässä yhteistyössä, siis espanjalainen yritys, joka hakee patenttisuojaa eurooppalaisella kaavakkeella, pystyy sitä kyllä käyttämään ilman minkäänlaista syrjintää, vaikka Espanja nyt ei heti tulekaan mukaan tiivimpään yhteistyöhön. Tästä siis on kyse. Siksi, hyvät naiset ja herrat, olen kovasti tätä korostanut. Ja minä olen tehnyt hyvin vakavassa hengessä työtä ilman mitään ortodoksiaa tai puolellisuutta, miettien kaikkia esteitä, joita päästään eteenpäin. Tästä mielestäni on kyse. Esitys on poliittisesti kyllä hyväksyttävissä kaikissa jäsenvaltioissa. Taloudellisesti se on välttämätöntä kaikissa yrityksissämme. Rova Herzog totesi varsin hyvin, kuten herra Harborkin, että herra Schwabkin, että taloudellisesti tällä valtavaa merkitystä. Me tarvitsemme sitä, että voimme rohkaista ja vireyttää keksintöä, innovointia, Siinä meillä on vielä kilpailuetua ja on hyvä nyt pitää sitä kiinni ja vahvistetaanpa sitä vielä ja suojellaan sitä. Ja se koskee varsinkin monia pikkuyrityksiä, jotka ilman yhteistä patenttia eivät pysty taloudellisesta syystä viemään eteenpäin keksintöjä, rova, roittavaa, mitä sitten tapahtuu, kuten totesitte juuri, vaan sitten väärennökset, jos ei patenttia suojella, koska meillä ei ole keinoja suojella koko Euroopan unionissa sitä vaan ehkä vain muutamassa jäsenvaltiossako sitten. Ja muissa valtioissa sinne voidaan saada sitten väärentyjä tuotteita. Ja kun ne ovat sisämarkkinoille tulleet, niin siellä ovat. Näin menetetään työpaikkoja ja jopa terveys saattaa joutua vaaraan, kun on kyse lääkekeksinnöistä. Tämä on äärimmäisen vakava asia, siksi sitä olemme tehneet vakavassa hengessä, ilman ideologioita ja nimenomaan Tarkoitusperän on ollut päästä järkevällä tavalla eteenpäin ja mielestäni tämä on hyväksyttävissä oleva esitys. Puhemies vielä vastaisi muutaman kommenttiin. Herra Lopez Turil, muun muassa Lichtenbergeriäkin kuuntelin tarkkaan. Nimittäin tällainen tiivimpi yhteistyö, ja kun nyt puhun nimenomaan 25-27, niin että se mukaan pirstaloisi sisämarkkinoita. Enpä usko, että sellaista riskiä on, en todellakaan. Nimittäin olemme hyvin poikkeuksellisissa oloissa, kun on kyse yhtenäismarkkinaa lainsäädännössä, jossa tarvitaan yksimielisyyttä. Lähes kaikissa muissa säädöksissä yhteismarkkinaisuudella meillä on määräenemmistövaatimus, niin tästä vaaditaan yksimielisyyttä. Siksi minä uskonkin, että ei ole vaaraa virstaloitumisesta. Ja komissio kyllä on tässä valppana, että virstaloitumiselta vältytään sisämarkkinoilta. Kiitos vielä herra Leenelle päättäväisyydestä ja kiitos myös teidän tuestanne, jotta voimme saavuttaa nämä tiiviimmän yhteistyön tavoitteet. Kiitos. Kiitokset komission jäsen Barnier ja seuraavaksi neuvoston puolesta Rova Kiri. Kiitoksia, herra puhemies. Ensimmäisessä puheenvuorossani käytin tulevaa EUn patentin virallista kieltä, mutta nyt käytän äidinkieltäni, jota ei tulla käyttämään EUn patenttilainsäädännössä. Tätä kieltä käyttävät vain noin 15 miljoonaa kansalaista ympäri maailman, 10 miljoonaa Unkarissa ja viittaan tässä nyt espanjalaisiin ja italialaisiin kollegoihin. Hyvät kollegat, mielestäni meidän tulisi tietenkin korostaa kaikkien kielten yhtenäistä arvoa. Voin kertoa, että minä en nyt edusta jäsenvaltiota, mutta vielä kuusi viikkoa sitten edustin yhtä maata täällä parlamentissa ja se oli patentin suhteen hiukan eri linjoilla, mutta Unkarin kanta on viime kuukausien aikana muuttunut. Päätös ei ollut mitenkään helppo, mutta mikä oli se ratkaiseva tekijä? No, todettakoon se, että me olemme keskustelleet tiiviisti ty- yritysmaailman pk-yritysten edustajien kanssa ja meille sanottiin suoraan, että muuttakaa kantaanne. Älkää estäkö Euroopan patentin voimaan astumista, koska sitä kautta voitte tukea unkarilaisia pk-yrityksiä. Te voitte antaa niille mahdollisuuden osallistua EU-patenttijärjestelmään ja säästämään suuria summia toimivaa kielijärjestelmää hyödyntäen. No mikä on tämän hetkinen tilanne? 25 jäsenvaltiota 25 haluavat tätä järjestelmää. Tämä ei tietenkään ole ideaali tilanne. Me olemme aina korostaneet yhtenäismarkkinoita, vahvoja sellaisia. Me uskoimme, että sitä kautta saataisiin todellista kasvua aikaiseksi. Ja erityisesti kriisin jälkeen, niin kuin täällä on sanottu, me tarvitsemme kasvua ja yhtenäismarkkinoita. Ja Eurooppalainen yhtenäinen patentti on yksi tämän yhtenäismarkkinan kulmakivistä. Niin kuin komissaari Barnier korosti, italialaiset ja espanjalaisetkin yritykset hyötyisivät tällaisesta patentista, mikäli se joskus toteutuisi. Vielä pari huomiota. Joku esitti kysymyksen, miksi tällainen hoppu, miksi näin kiire? kun kesäkuussa komissio esitti ehdotuksensa. Arvoisat edustajat, te oikeastaan vastasitte itse tähän kysymykseen. Te sanoitte, että tästä asiasta on keskusteltu. Kymmenen vuoden ajan on vatvottu tätä kielikysymystä, joten ei voida sanoa, että me olisimme tässä hoppuilleet. Ja toinen kysymys, joka kuului, olemmeko tehneet kaiken mahdollisen ratkaisun aikaansaamiseksi, sellaisen ratkaisun aikaansaamiseksi, jonka kaikki voivat hyväksyä, ka- jokainen jäsenvaltio. Belgia on tehnyt todellakin kaikkensa ratkaisun löytämiseksi. Katsokaa niitä eri ehdotuksia, joita on käsitelty. Me olemme yrittäneet löytää kaikille sopivan ratkaisumallin, mutta valitettavasti nämä ponnistelut eivät riittäneet. Ja joulukuussa 12 jäsenvaltiota pyysi lupaa tiivistettyyn yhteistyöhön. Ja kuten sanottu, nyt tämä luku on kasvanut jo 25, joten mitään muuta puheenjohtajavaltio ei olisi voinut tehdä kuin pyrkiä tiivistettyyn yhteistyöhön. Ja tästäpä syystä toivonkin, että voisitte äänestyksessä, äänestystilanteessa tukea meitä tällä tiellä. Yhtenäismarkkinoita silmällä pitäen meidän on vahvistettava toimintaamme ja tutkimukset ovat osoittaneet, että yksi keskeisimmistä esteistä sisämarkkinoiden kehityksen tiellä on EU-patentin puuttuminen ja se pat- toteutuu erityisesti PK-yritysalalle, joten meidän tulisi saada tähän tilanteeseen muutoksia aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten lopuksi esittelijä. Hyvä puhemies. Vielä muutama huomio. Komission jäsen Barnier sanoi jo, että tiivistetty yhteistyö on luotu esteiden voittamiseksi ja yksimielisyys on Lissabonin sopimuksessa poikkeus ja vain harvoissa tapauksissa tarvitaan yhteis, äh, yksimielisyyttä. No sitten nämä pari kieltä. No tästä ei ole kyse tänään Tänään on kyse nimenomaan menettelyistä. Haluan kuitenkin sanoa, että jo Palacio-direktiivin aikana, mutta totta kai tässä voidaan saada et, äh, säästöjä, mutta äh, tässä on kyse EU-patenttiasiasta ja Euroopan patenttivirastossa tällaisesta on jo päätetty. No, meidän täytyisi itse asiassa tätä eurooppalaista Euroopan patenttisopimusta muuttaa. Ja eihän näin voi tehdä vain EUn takia, vaan täällä on todellakin kaikki, ovat kaikki mukana tässä patenttisopimuksessa, jopa Sveitsi. Jos me emme nyt 27 jäsenvaltion välillä pääse tästä, y- tästä yksimielisyyttä, niin miten sitten 8, 29 kesken? totta kai tätä voidaan aina vain lykätä ja lykätä, mutta joskus täytyy tehdä jotain. Ja, no sitten kolme oikeudellista yksikköä ovat äh, vahvistaneet kaikissa toimielimissä tämän tiivistetyn yhteistyön. No voin ymmärtää tämän käytännön, öö, käytännön riidan omalta osin. No tutkimuksessa joka tapauksessa toimitaan yhdellä kielellä ja tämä kielikiista ei nyt oikein ole ymmärrettävissä. No sitten syrjinnästä, jos olen ymmärtänyt oikein, niin uusi EU-patentti on avoin kaikille keksijöille, myös niille, jotka, niiden maiden keksijöille, jotka eivät kuulu tähän tiivistettyyn yhteistyöhön. Olen aivan varma, että ymmärsin tämän oikein. On oikeastaan niin, että niille, jotka eivät osallistu tiivistettyyn yhteistyöhön, niin heillä ei ole mitään haittaakaan tästä. Joten jos nyt haluaa äh, saada patentin voimaan näissä maissa, niin silloin se täytyy kääntää. Kukaan ei ole tässä nyt mitenkään syrjitty. Kyllähän näitä voi käännättää näitä patentteja, jos tarve on. Jos joku on sitä mieltä, että tämä patentit ovat niin tärkeitä, että ne täytyy, kaikki patentit täytyy kääntää omalle kielelle, no sitten se voi tehdä, ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta siksi ei tarvitse kuitenkaan jarruttaa sisämarkkinoita. Jos joku haluaa tilata musiikkia, niin sitten maksakoot siitä mutta miksi kaikkien veronmaksajien täytyisi sitä maksaa? Tämä olisi kuitenkin se periaate. Eli jos oma kieli nyt on niin tärkeä, että täytyy jokaisen patentin yhteydessä täytyy aina saada käännös, niin sitten totta kai se on mahdollista ja sitten sen voi tehdä omilla kustannuksillaan. Tämä oikeastaan viimeisenä loppukaneettina, jotta tässä nyt tiivistyy, mistä tässä on oikein kyse. Kiitokset. Keskustelu on näin päättynyt ja äänestetään huomenna. No, seuraavana esityslistalla on kollega Belen mietintö elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisesta